Right, colleagues, we're going to make a... Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Koska? Istuutukaa, olkaa hyvä. Meillä on paljon esityslistä kohtia, tärkeitä kohtia tälle aamulle. Um, delay up. Nyt ei pitäisi enää viivästyttää alkua. Tervetuloa valiokuntaan. Me olemme kakkoskohdassa esityslistan hyväksyminen. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Kiitoksia. Ja sitten kolmannen puheenjohtajan ilmoitukset, sellaisia ei ole. Joten äänestykset 11.30 tänään. Muistutan, että täällä kannattaa olla paikalla 11.30 äänestämässä. Ja sitten neloskohta, komission ilmoitukset. Onko komissio täällä? Onko teillä mitään ilmoitettavaa? So, Ruja. Oikein hyvä. Rujana Public, olkaa hyvä. Uh, thank you. Good morning. Kiitos. Huomenta. Olen yksi DG Defcon koordinaattoreista, sotilaan suhteesta parlamenttiin, ja olemme sopineet ilmoituksesta teille, että herran Fernando Fertoso, meillä on DigiDevCo-pääosaston pääjohtaja poistuu ensimmäinen maaliskuuta meiltä. Hänet on kutsuttu uuteen valittuun, tai siis president, Portugalin presidentti on antanut hänelle uuden viran. Hänestä tulee siis henkilöstön päällikkö siellä. Meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, kuka hänet korvaa DEFCON pääjohtajana, mutta kerromme teille tästä. Kiitos. Yeah, okay. Hyvä. Kiitoksia kovasti näistä tiedoista. Ehm, niin, tässä tuli koordinaattoreissa jo tieto. Erittäin pahoillamme olemme, tähän lähteen, mutta erittäin hyvä, jos hän pääsee maahansa tehtäviin takaisin. Ja hän lähtee sitten niin, että voimme kiittää häntä vielä henkilökohtaisesti. Jossakin vaiheessa kyllä voimme kiittää häntä kaikesta työstä, jota hän on tehnyt Deven hyväksi näiden vuosien aikana. Eli voitte välittää kiitoksemme. Toivottavasti tapaamme hänet ennen kuin hän lähtee ja eh, tapaamme sitten hänen korvaajansa myöhemmin. Onko enää muita ilmoituksia? Oikein hyvä. Sitten voimme mennä kohtaan viisi. Uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia. Tämä on äh, lausunto äh, kansainvälisen kaupan valiokunnalle. Ja tässä äh, ollaan menossa kohti äh, äh kampaa, kauppapolitiikkaa viime vuodelta. Ja tämä on tärkeä komission uusi asiakirja. Me tiedämme, että ilman kauppaa ja investointeja ei voida kasvattaa taloutta eikä saada kehitystä aikaan. Niinpä tämä uusi ehdotus. Siinä on myös kehitysnäkökohdat mukana. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Sahradilille. Onko siellä Charlilla työjärjestyspuheenvuoro? Puheenjohtaja, kysymys. Halusin esittää kysymyksen komissiolle. Normaalisti me voimme esittää tällaisen. Voiko se esittää tässä vaiheessa nyt? Onko teillä siis kysymys Tämä, on tässä, tämä kohta on nyt ilmoitukset. Puhutteko nyt tästä kirjallisesta, jotka haluatte antaa kirjallisesti? Onko 19 kohta tällä esityslistalla. Ehkä he eivät ole valmiita vastaamaan nyt tähän kysymykseen tässä vaiheessa, koska se on kohta 19. Okay. Anteeksi, minä ajattelin, että se on aivan täällä kokouksen alussa, mutta äh, hyvä, näin sopii. Eli äh, yhdeksän ja jos sitten jättää kysymyksen, niin äh, saa myöhemmin vastauksen. Ja sitten kohdasta viisi, herra Sahradil, lausuntonne, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja, on ilo saada johtaa tätä lausuntoa sillä toimin myös intavaikunnan täysjäsenenä, jotenka se on erittäin hyvä tuosta, tuossa mielessä yhdistää nämä kaksi ja yrittää tasapaino kauppa-agendan ja kehitysagendan kanssa samalla. Ja tässä puhutaan uusista innovatiivista strategioista. Minusta se on äärimmäisen tärkeää. Olen valmistellut hyvin lyhyen lausuntoluonnoksen seitsemän kohtaa seitsemän pointtia. En usko, että tässä on kyse vain kaupasta. Totta kai korostan sen tärkeyttä erityisesti. No pähkinäkuoressa, mitä näet niin on se, että korostan avointa kauppaa kasvun moottorina. Korostan sitä, miten tärkeää on, että kauppapolitiikka on taamapanoksessa kestävälle kehitykselle myös. Lisäksi minusta pidän hyvänä VTO-ministerikonferenssin tulosta Nairobissa. Erityisesti jos ajatellaan maataloutta, korostin myös, miten tärkeä rooli on näillä Aid for Trade-järjestelmillä, eli kauppaa kehitysavun puolesta muun muassa pk-yrityksille. Lisäksi muistan siitä, että talouskumppanuussopimukset, EPA, ovat tärkeä kehitys väline, jolla voidaan helpottaa köyhyyttä pitkällä aikavälillä ja lopuksi, ja sen vähäisemmällä korostan sitä, että korruptiota on edelleen edelleen ongelma kehittyvissä ja kehittyneissä maissa, ja on tarpeen puuttua siihen. Ota mielelläni vastaan ehdotuksia ja tarkistua, tarkistuksia kollegoilta ja olen valmis keskustelemaan kanssanne Toivottavasti löydämme yhteisösopimuksen ja sovun tästä lopputuloksesta. Siinä kaikki tältä erää. En halua puhua sen pidempään kuin mitä on tarpeen. Ja odotan jo innolla tulevaa keskustelua. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Okay, thank you. Kiitoksia. Kiitos kommenteista. Ensimmäiseksi Paul Rubik, EPP. Aivan ensin haluan kollega Saarilja, kiittää lämpimästi, koska tämä aihe on tulevaisuudessa hyvin, hyvin tärkeä ja keskeinen. Kaikkihan tiedämme, että paitsi että tuotannon alalla, myös kulutuksen alalla eh, on kilpailua. Kun ajatellaan eh, tuo, tuotanto ja sitten kulutus versus investoinnit. Kaikki nämä on saatettava yhteen, jotta saadaan luotua työpaikkoja ja puitteet, toimintapuitteet on sopeutettava tätä varten ja vähiten kehittyneiden maiden markkinoille pääsy kun ajatellaan sellaisia aloja, joilla Euroopalla on merkittävä ostovoima, Euroopallahan on maailman parhain ostovoima, niin tärkeää olisi tuo, voida näiden maiden voida tarjota sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat ostovoiman kannalta kiinnostavia. Siksi VTO neuvotteluissa tulisi myös uudet teknologiat ottaa entistä paremmin huomioon, siis sähköinen kauppa kauppa ja eh, digitaalinen kauppa. Eh, juuri kehitysmaillehan se tarjoaisi valtavia mahdollisuuksia, koska näin voitaisiin aika halvalla tarjota muille markkinoille omia tuotteita. Ja tietenkin kyse on myös siitä, että näiden maiden infrastruktuureja tulee eh, kaikilta osin vahvistaa. Sähkön tuotanto on tietenkin äärimmäisen tärkeää ylipäätään sähköisen kaupan toteuttamiseksi ja tähän tarvittaisiin tietenkin kaikkia mahdollisuuksia, kuten aurinkovoima, tuulivoima, maalämpö. Ja näin tuotanto ja kilpailu tuotantoalalla voisi johtaa aivan uuteen hyvinvoinnin kasvuun. Tämän lisäksi aivan ilmeistä tietenkin on se, että kestävän kehityksen tavoitteista numero 16 on meille kaikkein tärkein, nimittäin se, että meidän täytyy yrittää saada kaikki eri toimielimet vakaalle pohjalle. Kehitysmaissahan korruptio on se kaikkein suurin myrkky. Muutama harva estää hyvinvoinnin luomisen ja siksipä nämä kaupan helpotukset olisivat äärimmäisen tärkeitä juuri pienille ja keskisuille yrityksille kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa. Ja Euroopan unionissa meidän tulisi pyrkiä toimimaan niin, että ne ohjelmat, joita olemme kehitelleet heikkoja alueita varten, niin ne ohjelmat voitaisiin laajentaa koskemaan myös vähiten kehittyneitä maita, vaikkapa nuorten yrittäjien erasmus ohjelmaa miksemme voisi äh, huolehtia siitä, että Euroopan ja kehitysmaiden välillä olisi nuorten yrittäjien vaihtoa. Ajatelkaa, mitä mahdollisuuksia tämä voisi tarjota vaikkapa perheyrityksille. Kyllä EUlla on tässä merkittävä tehtävä. Ja äh, mielestäni tämä teidän tekstiluonnoksenne on hyvin ammattimainen ja uskon, että tästä saadaan kyllä aivan erinomainen lopputulos. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Pereira. Obrigado, presidente. Um, queria agradecer. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Hän on saanut aikaan hyvin rakentavan asiakirjan. Haluaisin kiittää hänen puheenvuorostaan. Erittäin tärkeä aihe olennainen myös ajatellen äh, kehityspolitiikan äh, johdonmukaisuutta. Mm, siitä puhutaan aika paljonkin, äh, mutta nyt kun puhutaan Euroopan unionin kauppastrategiasta, se on tärkeä asia myös. Tämä ehdotettu, komission ehdottama strategia kauppaa kaikille Siinä on hyvin myönteisiä näkökohtia. Kestävä kehitys, joka otetaan mukaan kauppa- ja investointipolitiikkaan EU:ssa. Myönteistä on se, mitä sanotaan arvopolitiikasta, samoin kuin äh, nämä kestävän kehityksen äh, ja äh, reilun kaupan periaatteet. Olen tyytyväinen, kun näen nyt, että komissio aikoo tehdä yksityiskohtaisen analyysin uusien kauppasopimusten vaikutuksista kehitysmaihin. Ja se on sitoutunut siihen, että se torjuu korruptiota kauppasopimuksissa, mutta kaikista tärkeintä tässä on se, että komissio äh, ryhtyy toimenpiteisiin ja äh, takaa sen, että meidän kauppapolitiikkamme on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Äh, aivan henkilökohtaisesti ja sosiaalidemokraattien nimissä rakentavasti aiomme ehdottaa vielä tarkistuksia meidän lausuntoomme. Ja nyt on syytä ottaa mukaan kokonainen kohta kestävästä kehityksestä, mutta pitää olla sopivat soveltamis- ja valvontamahdollisuudet. Valitettavasti olemme huomanneet nyt, että komissio ei pystynyt säilyttämään korkeaa tasoa kauppasopimuksien kestävän kehityksen ulottuvuuksissa. Joissakin tapauksissa, varsinkin Afrikan osalta, on huomattu, että joudutaankin perääntymään suhteessa siihen tasoon, jota jo pyrimme. Ja nyt kun tässä nyt painotetaan ympäristöoikeuksia, sosiaalisia oikeuksia, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja kuluttajan suojaa, mm, niin mitä tulee sopimusten valvontaan, valvontarakenteiden pitää olla toimivia ja myös kansalaisyhteiskunnan pitää pystyä osallistumaan. Tämä on seikka, joka pitäisi ottaa esiin tässä valiokuntamme lausunnossa. Ja tämän lisäksi pitää saada aikaan laajaa vuoropuhelua AKT-maiden kanssa kotonun jälkeisen puitteiston sisällä. Kotonun jälkeiset ehdot sehän vaikuttaa myös kauppapolitiikkaan. Ja vielä lopuksi sanoisin, että on katsottava kauppapolitiikkaa ja sitä, millä tavoin kehitysmaat ovat ponnistelleet, kun ne haluavat lisätä oman taloutensa lisäarvoa ja kasvua. Tässä siis suuntaviivat meidän tarkistuksiamme ajatellen. Hyvin rakentavasti niitä aiomme esittää, jotta tästä tulisi hyvin tasapainoinen lausunto. Charles Görans. Ja seuraavaksi Charles Görans. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Sara Villiä. Kohdassa kaksi ehdotuksissaan hän on kirjannut, että hän korostaa, miten hyödyllinen kauppapolitiikka on kestävälle kehitykselle. Ja hän muistuttaa kestävän kehityksen tavoitteista, joissa on useita tavoitteita, jotka liittyvät myös kauppaan. Mielestäni tämä on tärkein kohta tekstissä. Ei voida olettaa, että Pariisin konferenssi ja New Yorkin 2015 konferenssi eivät olisi tapahtuneetkaan. Mielestäni nämä kaksi konferenssia, no niin aikanahan tehtiin äärimmäisen tärkeitä sitoumuksia, erityisesti sitoumuksia, joita voidaan tarkistaa, jos ajatellaan Pariisin konferenssia. Mielestäni tuosta näkökulmasta ei voida enää olla olevina niin ikään kuin nuo konferenssit eivät olisi ikinä olleetkaan. Kestävä kehitys No, sehän liittyy koulutukseen, terveyteen, työhön, ravintoon, kauppa. Ei voi tehdä kaikkia. Siitä olemme samaa mieltä varmasti kaikki. Ei voida olettaa, että kaikki ongelmat liittyvät ja ratkaisut liittyvät kauppaan. Se on yksi politiikka muiden joukossa, mutta se mikä meidän pitäisi kiinnostaa tässä strategiassa on, että pitää pohtia sitä kauppa, eikö sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia koulutukseen, terveyteen, työhön, ravintoon, ruokaan. Noiserin lausunnossahan, joka kosketti Ekovassia, taloudellista kauppasopimusta, yhteistyösopimusta Ekovassin kanssa, muotoilimme muutaman kysymyksen. Piti siis selvittää, että mikä vaikutus Ekovas-sopimuksella olisi ruokaturvaan tuolla alueella – Länsi-Afrikassa. Mielestäni tuo on tärkeä kysymys ja tarvitaan vastauksia, vaikka se onkin vaikeaa. Pitää pohtia sitä tarkkoin. Kauppahan ei voi kaikkia tehdä, mutta kauppa kuitenkin voi toisaalta vaikuttaa negatiivisesti ponnisteluihin, joita on tehty muilla aloilla. Sitä pitää olla tietoinen ja uskon, että no sen verran tietoa meillä on tällä hetkellä kaupasta, ja sen näkymistä, niin tämän tiedon avulla meidän pitäisi olla tarpeeksi uskaliaita ja vaatia vastauksia niiltä, jotka ovat neuvotelleet tai vastaavat neuvotteluista. Eli kysymykseni menee suoraan komissiolle ja myös esittelijälle. Thank you, Maria Hoibuk. Kiitoksia sitten Hoibuk. Äh, äh, Kiitos. Myös vihreitä Den puolesta haluan lämpimästi kiittää tästä tekstiluonnoksesta. Hiukan valittelen sitä, että mahdolliset kaupan vapauttamisen riskit ja vaarat jäävät huomioimatta. Mielestäni tällaisessa mietinnössä nekin tulisi kyllä huomioon ottaa. Ei voi olettaa, että kaupan vapauttaminen automaattisesti johtaa köyhyyden torjuntaan ja sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon poistamiseen. Ei tämä mikään automatiikka ole. Ihan niin kuin Schalke totesi, kun ajatellaan maita, jotka hyötyvät, ovat hyötyneet kaupan vapauttamisesta, niin nämä maat ovat niitä, joissa kauppa on vapautettu hitaasti, hiljalleen omat mahdollisuudet ja kapasiteetti huomioon ottaen. Tähän tulisi mielestäni kiinnittää huomiota. Ihmisoikeudet Ihmisoikeudet on kyllä nostettava esiin huomattavasti voimakkaammin kauppa- ja investointisopimuksissa. Se täytyy tässä tekstissä ottaa huomioon. Me vaadimme sitovia standardeja ympäristön ja työoikeuden alalle. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka katsomme että tähän tekstiin on lisättävä. Sitten kun katsotaan yrityksen yhteiskuntavastuuta sekä huolellisuusvastuuta koko tuotantoketjussa, niin Näitäkin ulottuvuuksia on vahvistettava EUn kauppa- ja kehityspolitiikassa. Ja olen kyllä aika vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot eivät voi puhua tässä vain vapaaehtoisuudesta, ei vaan tarvitaan sitovia huolellisuusvaatimuksia ja velvoitteita. Eli nämäkin on saatava sitoviksi tai va- niiden sitovuutta on vaadittava meidän mietinnöissämme ja lausunnoissamme. Muuten kaikkia yritysten ja konsernien oman harkinnan varaan ja se ei käy. Tarvitaan sitovia vaatimuksia, muuten kehityspoliittisiin tavoitteisiin ei päästä. Tämän lisäksi äh, kauppa- ja investointisopimusten vaikutuksia tulee arvioida entistä selkeämmin eh, esimerkiksi maankäyttö. Siihen liittyvät ongelmat tulee mitata entistä paremmin ja me vaadimme ihan eh, sitovaa vaikutusarviota Länsi-Afrikan sopimuksen johdosta. Sitähän ei vielä ole tarkasteltu. Ajatellaan uutta kauppastrategiaamme, niin eh, kumppanimaiden eh, omia tarpeita ja tätä pelivaraa tulisi kunnioittaa. Luonnollisesti pyrimme köyhyyden ja epätasa-arvon torjuntaan mutta kaiken on tapahduttava kestävän kehityksen pohjalta. Ja äärimmäisen tärkeä kysymys on tietenkin elintarvikehuolto, elintarviketurvallisuus, se, että ihmisillä on ruokaa. Tulemme tekemään tarkistuksia ja uskon, että loppujen lopuksi saamme sitten aikaan ihan hyvän lopputekstin. Yritämme tietenkin antaa oman rakentavan panoksemme tätä varten. Kiitos. Okay, thanks Marie. Kiitoksia Maria. Nyt ei näy muita puheenvuoropyyntöjä, muutama kommentti minulta. Minun mielestäni tämä komission ehdotus on parempi kuin aikaisempi. Tässä tarkastellaan myös kestävyyttä ja kehitystä. Ja tämä on erittäin hyvä askel eteenpäin. Onnittelen komission jäsen Malmströmiä kohta viisi. Siinä pitää tukea pk-yrityksiä, yrityksiä kehitysmaissa, jotta ne, voimme, ne voivat käydä kauppaa, ei pelkästään meidän kanssa, kanssamme vaan yleensä. Keniassa olimme viime viikolla ja siinä oli tärkeää keskusteluissa nimenomaan nämä keskustelut Afrikan sisäisesti ja kauppasuhteet tai mahdollisuudet joidenkin maiden osalta on lisäpotentiaali mahdollista, joten kestävästä kehityksestä olen samaa mieltä Görensin kanssa, että se on erittäin tärkeää. Olen tyytyväinen, että tänne on tullut tämä kohta neljä, luku neljä uuteen komission paperiin. Olen tyytyväinen siihen, että otetaan mukaan kestävä toimitusketju ja sitten kaksi neljä, missä puhutaan eettisen kauppajärjestelmän edistämisestä. Se on vain pieni osa maailman kaupasta, mutta tässä annetaan esimerkki siitä, miten kauppa voi vaikuttaa todellakin ja parantaa elämänlaatua kehitysmaissa Luxemburgin äh, puheenjohtajakaudella oltiin tähän sitoutuneita ja äh, tiedän, että Alankomaat ovat äh, sitoutuneet myös. Minä aion esittää tarkistuksen, olen tyytyväinen tähän kohtaan siinä ja tyytyväinen sekä kehitysmaiden osalta, samoin kuin reilun kaupan järjestöjen puolesta meidän maissamme. On tärkeää lisätä tietoisuutta kansainvälisestä yhteistyöstä Eli koko osio on hyvä. Teidän kannattaa lukea tämä uusi kauppastrategia, erittäin hyvä asiakirja. Ja jos se täytäntöön pannaan kunnolla, siinä päästään kunnolla eteenpäin myös EU-ssa kansainvälisessä kaupassa. Nyt ei taida olla muita puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta. Komissio, Volbrag eh, eh, DG-kaupasta ja eh, Netkosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Ian. Kiitos Ian Wolfrank Trade kauppapääosastosta. Aina suuri ilo tulla parlamenttiin, erityisesti kun on asiakirja, jonka me olemme saa näin suurta ylistystä, kuten teiltä puheenjohtaja. Ehkä hyvin lyhyesti tähän keskusteluun, joka tapahtui eilen työasiakirjasta Intavaliokunnassa. Nämä kaksi pääasiaa tässä asiakirjassa kuten monet ovat maininneet, on, että yksi pyritään tunnistamaan nämä poliittiset kontekstit, jossa kauppapolitiikkaa keskustellaan. Tämä on asia, jossa olemme oppineet paljon, erityisesti parlamentin toiminnan suhteen. Ja liittyy tähän aivan toiseksi, pitää pyrkiä löytää tapoja, että olisi lisää sitoutumista ainoastaan ihmisten osoittaa siitä, että vaikuttavat politiikkoihin, vaan myös täytäntöönpanossa, kun politiikkoja pannaan siis täytäntöön, niin kuin puheenjohtaja korostikin tähän liittyen kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti Sara Dillin esittelijän huomioita. Tämä on pitkälti samalla linjalla kuin keskustelut Intassa eilen, mutta myös tämän tiedon kanssa en nyt halua käydä läpi kaikkia näitä asioita, mutta kirjasin kyllä sen, mitä hän, kirjo, mitä hän sanoi täällä korruptiosta muun muassa. Ja myös Nairobin lopputulokset, niitä pitää päivittää tulevassa työssä sillä osa asiakirjoista tässä ketjussa laadittiin ennen Nairobin lopputulokset saatiin pantua täytäntöön täysin. Tämä kannattaa myös monet asiat, jotka herra Rybik sanoi. Tämä tulee edustaja Pereiron huomatuksiin. Arvot, niin se on avain sana, jota olemme erittäneet käyttää tässä tiedonnossa kaiken kaikkiaan. Joten työ, jonka hän mainitsi liittyen monitorointiryhmiin muun muassa, sopii sekä näihin arvoihin että täytäntöpanopointeihin, joita olemme esittäneet jatkotyön kannalta. Sitten jos ajatellaan, mitä edustaja Görrent sanoi, viittaan sivulle 25, ainakin englanninkielisessä versiossa tekstiä. Ensimmäinen luetelma pistekohta sanoo, että komissio tekee töitä afrikkalaisten kumppaneiden kanssa, jotta kunnon täytäntöpano tällaista kumppaneista saadaan aikaiseksi perustetaan mekanismi muun muassa, jotka panostavat myös, tai siis antavat panoksen siihen, että saadaan hyvää hallinnointia ja oikeusvaltioperiaatteita. Otamme hyvin vakavasti sen ajatuksen siitä, että kun nyt panna täytäntöön kauppasopimuksia, no on hankalaa jo sopia niistä, mutta täytäntöönpano, kun niistä on sovittu, on asia, jota yritämme tehdä paremmin. Ja kauppapäästötalo meillä on hanke, Partnerships for Implementation, täytäntöönpanokumppanuudet perustuu tällaiseen malliin, markkinoille pääsy mekanismeissa. Siinä me tehdään sitä yhteistyötä yritysten kanssa, tietysti kun ajatellaan täytäntöpanoa. Se tarkoittaa sitä, että tehdään läheisempää yhteistyötä yhä kolmansien maiden kansalaisjärjestöjen ja muiden kanssa. Kiitos näistä luku neljä liittyvistä kiitoksista. Kiitoksia. Ja sitten Devkosta, Erkotsi. Kiitos, voin puhua ihan lyhyesti, koska kollegani tässä jo nämä päähuomiot esittikin. Kaksi, kolme ulottuvuutta vielä lisäksi. Kauppa ja kehitys ovat olleet osa EU-politiikkaa jo pitkään ja suuri ero on nyt se, että että kolme-neljä vuotta sitten saimme kaksi merkittävää politiikka-asiakirjaa, toinen kaupasta, toinen kaupasta ja kehityksestä, ja tässä mentiin askelta pidemmälle korostamalla näiden kahden välistä tiivistä yhteyttä. Mm, joitain huolenaiheita tässäkin keskustelussa eri jäsenet valiokunnassa ovat esittäneet ja tukisin ehdottomasti sitä, että voitaisiin sisällyttää lisäviittauksia tärkeisiin eh, kysymyksiin eh, joiden on, ja muihin politiikan aloihin, joiden on oltava johdonmukaisesti samassa linjassa kauppapolitiikan kanssa, mutta korostaisin kuitenkin sitä, että kyllä meidän tiedonannossamme esimerkiksi koulutus, terveydenhuolto, sääntelyulottuvuus, ilmastonmuutos, ihmisoikeudet, työoikeudet jo ovat huomioon otettuina. Toki on hyvä, jos tämäkin valiokunta niitä vielä korostaa, mutta kyllä ne komission tiedonannossa jo tulevat selkeästi esiin. Eli jos teette tämän suuntaisia tarkistuksia, aivan varmasti teidän on helppo löytää näille perusta komission asiakirjasta. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt sitten esittelijä vielä lopuksi. Olkaa hyvä. Niin puheenjohtaja, ei tässä ole paljonkaan enää sanottavaa. Haluaisin kiittää kollegoita heidän huomioistaan. Olen äh, samaa mieltä useimpien kanssa, eli ihan kaikkien kanssa, useimpien kanssa kuitenkin. Ja nyt varmasti voidaan löytää yhteisiä hyväksyttäviä keinoja joilla saadaan tästä lausuntoluonnoksesta lopullinen. Ehkä lopuksi vielä nopeasti yhdestä kohdasta, jossa käsiteltiin Vietnamia. Minä olen EU-Vietnam vapaakauppasopimuksessa myös esittelijänä ja tärkeää katsoa, miten tällainen maa, jota on pidetty hyvin äh, köyhänä globaalisella äh, skaalalla, äh, miten se voi edesauttaa kasvuaan ja kahdessa vuosikymmenessä on edistynyt merkittävästi ja mainitsin tämän esimerkkinä ja tämä on myös sellainen malli, jota kannattaisi seurata ja se tulee lisätarkistuksena vielä. Tässä kaikki tältä osin odotan kovasti yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. sinä määräaika tarkistuksille huomenna kello 18, eli paljon ei ole aikaa jäljellä, mutta meidän täytyy katsoa, miten äänestää Intavaliokunnassa. Erittäin tärkeä lausunto. Mm, erittäin hyvä, että olette myös Intavaliokunnassa, voitte puolustaa meidän etujamme. Oikein hyvä, sitten menemme kohtaan kuusi. Se on erittäin tärkeä ajankohtainen aihe, EU, Afrikka hätää rahasto, kehitysapuun, humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset. Me keskustelemme ilman äh, tekstiä tänään. Meillä on toinen näkemysten vaihto vielä. Äh, siinä esittelijänä Ignacio Corao. Äh, ja tästä sitten laaditaan mietintö, josta keskustellaan vielä myöhemmin. Haluaisin muistuttaa teitä, että tämä on hyvin ajankohtainen, arkaluontoinen aihe eh, budjettinäkökohtien kohtien osalta myös. Ja siitä syystä budjettivaliokunta eh, seuraa, he eh, tulevat mukaan, mukaan tähän työhön. Ja tarkastellaan nyt tässä tosiaan nämä maahanmuuttokysymyksiä ja tämä aihe tulee esille myös maahanmuuttokokouksessa tänään ja Täytyy katsoa, miten tämä toimii, joten aion nyt antaa esittelijälle puheenvuoron saman tien. Olkaa hyvä. Linda. Kiitos Linda. EUn hätärahasto Afrikalle, jonka allekirjoitti komission puheenjohtaja Juncker 25. jäsenvaltion kanssa. Ja myös Norja ja Sveitsi lanserattiin maailmantapakokouksessa, joka käsitteli maahanmuuttoa 12 marraskuuta 2015. Siinä oli eurooppalaisia ja afrikkalaisia kumppaneita tärkein tavoite tässä hätärahastossa on auttaa edistämään vakautta alueella ja edistää myös parempaa maahanmuuttohallinnointia. tietysti sen tavoitteena on puuttua vakautuksen perussyihin ja pohtia laittoman maahanmuuton torjumista. Sillä pyritään muun muassa parantamaan turvallisuutta. Hätärahasto on kehitysväline, joka jossa on useita lahjoittajia mukana, sen mukaan pyritään nopeasti ja joustavasti ottamaan EU-vastaus näihin eri hätätilanteen ulottuvuuksiin. Hätärahasto auttaa useita maita Afrikassa, jotka ovat kaikkein hauraimmassa asia, tilanteessa, ja niihin maahanmuutto vaikuttaa oikein eniten, ja ne hyötyvät eniten tämän tyyppisestä EUn rahoitusavusta. Afrikan naapuri Afrikan maat voivat hyötyä tapauskohtaisesta äh, hankkeesta, jossa on ollut ulottuvuus. Sillä pyritään puuttumaan alueellisia maahanmuuttovirtoja. Siihen liittyy myös rajat haasteita. Hätärahasto pyrkii siis puuttumaan laittoman huuton perussyihin alkuperämaissa, siirtymämaissa ja kohdemaissa. Sillä pyritään puuttumaan prioriteettialoihin. Se perustuu viiteen prioriteettiin. Ensinnäkin kehityshyöty, maahanmuutolle, sitten laillinen maahanmuutto ja liikkuvuus, suojelu ja turvapaikka, laittoman maahanmuuton torjunta, takaisinotto ja takaisinintegrointikomissio Komissio on nyt tässä ehdottomassa saada 1,8 miljardin välinettä ja siihen tulee myös lisävartusta EU-jäsenvaltioilta ja muilta lahjoittajilta. Hätärahasto täydentää olevassa olevia EUn avustuksia toimielimiltä kohti tälle alueelle, ja nyt luku on yli 10 miljardia vuoteen 2020 mennessä. Sen tavoitteena on tukea osallistavaa ja kestävää talouskasvua. Mitä tulee näihin tähän rahoituspuoleen, se liittyy kolme vaihetta, lupaus, sitomus ja sitten itse maksut, niin kuin aikaisemmissa EU-hetarhastoissa. Valitettavasti uuset lupaukset, niitä seuraavat vain muutamat sitoumukset ja toimet, rahaston tavoitteena on siis suunnata näitä jäsenvaltioiden maksuja ja lisätä EUn ponnistelun näkyvyyttä globaalisti. Jos jäsenvaltiot eivät toimi, niin sitten he pitäisi, tai siis jäsenvaltiot on onnistunut täyttämään 0,7 prosentin tavoitetta. Tavoitteenahan on 5 prosentin tavoitteettamään. tämän myötä pyritään painostamaan jäsenvaltioita kunnioittamaan sitoumuksia, joista on sovittu rahoitusalkoinnit hätärahoista äh, tulevat 11 äh, Euroopan kehitysrahastusta, Sitä täydentävät äh, tietyt rahastot alueellisista ohjelmista Länsi- ja Itä-Afrikassa. Sen mukana tulee myös rahaa kansallisista rahoitusvälineistä, kuten kehitysyhteistyöväline sekä Euroopan naapurusväline. 1,8 miljardista vain 1 miljardia tulee EDF-rahastoista ottaen huomioon nyky- poikkeukselliset olosuhteet on tärkeää, että nämä marginaalit järjestellään niin, että varat EDFstä, EKRstä voidaan käyttää sen päästötarkoitusta varten kehitys. Se, että käytetään EKR ja jäsenvaltioiden rahoitusta rahoittamaan hätärahastoa, tulee vaikuttamaan vastaanottaviin maihin Afrikassa, joita tämä hätärahasto ei kata. Nämä riskit siirtyvät köyhimmille maille, joilla on vähiten pääsyä muihin rahoituslähteisiin huolimatta siitä, miten tärkeää ylpinen kehitysapu on kaiken köyhimmille, vähiten kehittyneille maille, niin toista vuotta peräkkäin nyt nämä luvut ovat laskeneet. Tämä on nyt alhaisin luku kymmeneen vuoteen. Lahjoittajamaiden pitäisi varmistaa, että apu ei kohdennu pois köyhimmistä maista, kattamaan nykykriisien kulut, mukaan lukien pakolais- ja turvallisuuskriisi. Niitä pitäisi sitoutua vahvasti nostamaan julkista kestävän kohti 0,7 prosenttia BKTLstä ja antamaan 50 prosenttia siitä kaikkein vähiten kehittyneille maille. Mitä tulee kansallisyhteiskunnan, kansanjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen rooliin, niin siihen suhteessa on hätärahasto, tulee pyrkimään siihen, että se vahvistaa paikallispalveluita, terveydenhuoltoa, ruokapuolta ynnä muuta, kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt sun muut, niiden pitäisi pyrkiä puuttumaan perussyihin ja parantamaan paikallisia palveluita. Hätärahasto tulee keskittymään makroasioihin, mutta myös ruohonjuuritason hankkeisiin. Tavoitteena on parantaa laatua palveluiden osalta. Terveyspalvelu on tärkeä sektori, kun pyritään parantamaan osallistuvuutta paikallisyhteisöissä on osoitettu, että terveyspalvelut voivat vastata huonossa asemassa olevien tarpeisiin ja se myös tarjoaa paremmat palvelut väestölle yleisesti, mitä tulee avoimuuteen ja selkeyteen saavuttaa paremmat tavoitteet. Hankkeet, jotka kuuluvat EUn hätärahastoon, saattavat sisältää elementtejä, joita ei voida pitää kehitysapuna. Tähän puhuu muun muassa rajat, rajanvalvonta ja turvallisuuskapasiteettien parantaminen maissa, joissa tavoitteena on maahanmuuton hallinnointi eikä köyhyyden vähentäminen. Niin kuin artiklassa 208 lukee Lissabonin sopimuksessa, tarkoituksena EUn kehityspolitiikalla pitää olla köyhyyden vähentäminen ja poistaminen. Hätärahasto tulee käyttämään julkisen kehitysavun resursseja, kuitenkin tämä rahoitusmekanismi tulee keskittymään kehitystavoitteisiin, mutta myös muihin tavoitteisiin. Eli siinä, että on selvä ero toisaalta kehitysrahoituksen ja muuten hallinnoinnin rahoituksen välillä hätärahastossa. Julkisen kehitysavun käyttö köyhyyden torjumiseen on tärkeää. EU tässä julkisessa kehitysavussa se pitää toimia kahdella, kahdella tavalla. Toisaalta EU pitää vastata sen sitoumuksiin, toisaalta EUta pyydetään yleisestikin noudattamaan kehityspolitiikkansa erityisesti kata, AKT, maiden kotonoujärjestelmistä. Jälkimmäisten kunnossa katsona hätärahaston pitäisi vastata politiikan koherenssiin ja julkisen kehitys avun periaatteisiin. Näin on pitäisi välttää ristiriitoja, koska tällä hetkellä hätärahoituksessa sekoitetaan kehitysavun tavoitteet turvallisuuskysymyksiin ja poliisikysymyksiin ei ole sisäiseen integraation ilman selvää strategiaa. Tämän lisäksi säännöt ja kriteerit, jotka liittyvät hankkeen rahoitukseen, niiden pitää kunnioittaa Euroopan perusarvoja. Tässä mielessä yhteistyö turvallisuusasioissa – hallitusten kanssa, jotka eivät noudata ihmisoikeuksia ja liikkuvien ihmisten toimintaan pitäisi sisältää erityissäännöksiä, jotta kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Pitää kiinnittää sitä huomiota ihmisoikeuksiin, lasten oikeuksiin, vähemmistöjen ja muiden ryhmien oikeuksiin. Sitten tavoitteet vielä, sitten loppu. Ottaen huomioon tämä epäselvyys hätärahaston äh, tavoitteissa. No siinä on solidarisuuden puutetta muun muassa jäsenvaltioiden välillä ja ottaen huomioon tavoite saavuttaa turvallisuustavoitteet äh, tällä välineellä, joka periaatteessa on tarkoitettu siihen, että se liittyy kehitystavoitteisiin. Näin ollen pitäisikin tehdä enemmän huomiota, että voitaisiin tarkistaa sitä, miten näitä varoja käytetään ja mitä EU tässä rahoittaa Afrikan hätärahaston myötä, erityisesti parlamentin pitäisi saada tietoa yksityiskohtaisesti siitä, mihin toimiin EU on ryhtynyt Afrikan maissa rahan käytössään. Parlamentin roolin pitäisi johtaa siihen, että olisi vahvaa raportointia komission osalta tavalla, jolla Afrikan tarvostaa käytetään. Tämä tarkoittaa sitä, että se voi toimia valvojana. Samalla tavalla kansanjärjestöjen pitäisi olla voimakkaasti mukana täytäntöpanovaiheessa. Lisäksi samassa mielessä pitäisi kiinnittää lisää huomiota tapaan, jolla nämä hätärahaston säännökset pannaan täytäntöön, erityisesti kun ajatellaan sitä, mitä pannaan täytäntöön, se, että luodaan nämä järjestelykeskukset, toisaalta pitää pohtia myös sisäisiä siirtoja ynnä muita. Taloudellisia sitoumuksia pitäisi valvoa erityisen tarkkaavaisesti ja ihmisoikeuksia pitäisi kunnioittaa kaikissa tapauksissa. EU-politiikat tällä alalla, niin pitäisi keskittyä pääse siihen, että puututaan maahanmuuton perussyihin, pitää pyrkiä luomaan rauhaa, vakautta ja talous, taloudellista kehitystä. Pitää luoda lisää laisen maahanmuuton tapoja, suojella maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, erityisesti haavoittavassa asemassa olevia ihmisiä. Pitää puuttua paremmin ihmiskauppaan muun muassa ja tehdä lähimpää jotta varmistetaan takaisin takaisinsaantien osalta. Kiitos. Um, thank you, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon tästä johdannosta. Ensimmäinen äh, puhuja, herra EPP. E Dziękuję, pani przewodnicząca. E, Kiitos, puheenjohtaja. Puhun todella nyt e, poliittisen ryhmäni EPP nimissä ja ensin tietenkin haluan kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä esittelijämme Korraoa ja tilaisuudesta siitä, että voimme todella tänään keskustelua käydä. Ähm, Afrikan hätärahasto voisi olla avainväline sille, että ähm, joka rohkaisee Afrikan maita yhteistyöhön meidän kanssamme. Pidämme hyvin keskeisenä sitä, että tuetaan niin kehitystä kuin turvallisuuttakin ja niiden kehittymistä. Emme voi keskittyä yksin omaan laittomaan maahanmuuttoon. Meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että hätärahaston varat jaetaan hyvin edunsaajamaille ja saadaan käyttöön mahdollisimman pian. Tähän astihan on ollut niin, että varat ovat yleensä tulleet kehitysrahastosta ja EU-budjetista ja nyt on tärkeää myös jäsenvaltioiden hoitaa oma osuutensa. Afrikan maat luonnollisesti myös niiden tulee osoittaa tahtoa osallistua näihin yhteisiin toimiin ja meidän tukemme on oltava riippuvaista näiden maiden valmiudesta hyväksyä laittomien siirtolaisten palautukset näihin maihin. Kyse on maailman aivan epävakaimmista alueista ja mm, yksi päätavoitehan äh, rahaston kohdalla on juuri se, että pyritään puuttumaan epävakauden syihin alueella. Siksi täytyy vahvistaa toimielimiä alueella sekä mm, lievittää konflikteja ja pyrkiä saamaan aikaan myönteistä kehitystä ja rauhan äh, kehittymistä alueella juuri paikallinen kehitys on äärimmäisen tärkeää ja korostan vielä kerran rauha. Ja tässä tietenkin on oltava mukana kaikissa vaiheissa. Lisäksi viittaamme tähän täydentävyysperiaatteeseen ja subsidiariteettiin. Kiitoksia. Ja Enrique Guerrero. Enrique Kiitoksia. Aivan ensiksi Haluaisin kiittää herra Koraa. Eh, hänellä on erittäin hyvä eh, mietintö ja hän on selittänyt asiaa meille hyvin laajalti ja tällä tavoin olemme eh, pystyneet lukemaan ja arvioimaan sisältöä hänen selityksensä pohjalta aivan yleisesti sanoen. Sanoisin, että on laaja konsensus olemassa ja nyt meidän on kohdattava nämä tarpeet, kehitystarpeet ja humanitaarisen avun tarpeet Afrikassa eh, paljon kunnianhimoisemmin. Niinpä eh, me tarvitsemme tätä varten eh, joustavampia rahoitusvälineitä, joita voidaan käyttää nopeammin ja näitä voidaan käyttää, jos täytetään tarvittavat kolme ehtoa ja niihin viittaisin lyhyesti. Ensimmäiseksi ne eivät ole korvaavia ajatellen muita aloitteita, joita on jo aiemmin rahoitettu. Kyse ei ole siitä, että siirretään rahaa paikasta toiseen, koska tällä tavoin vain hallinnoimme joustavammin mutta eh, silloin ei olisi eh, riittävän kunnianhimoisesti puututtu näihin tavoitteisiin. Ja sitten toinen kysymys eh, on se, että ei pitäisi käyttää varoja, joita on kohdennettu kehitykseen muihin toimiin, jotka eivät vastaa niitä käsityksiä, joita meillä on kehityksestä. Niinpä jos äh, käytetään esimerkiksi ajatellen äh, rajavalvontaa tai muuta toimintaa. Äh, meidän mielestämme tämä ei tosiaankaan ole kehitysrahaston rahastoa vastaavaa toimintaa. Ja sitten kolmanneksi parlamentissa me voimme tietenkin harjoittaa valvontaa ja seurantaa ja katsoa, miten täytäntöön pannaan näitä järjestelmiä tai rahastoja. Niinpä yhteenvetona rahasto kyllä, mutta niiden pitäisi olla lisärahastoja eivätkä, eikä kor, korvaavia rahastoja. Tässä toiseksi kehitys rahastoja pitäisi olla, eikä sellaisia, jotka kohdentuvat muihin toimiin. Ja kolmanneksi parlamentin tosiaan pitää täytäntöön panna näitä toimia. Ja aivan kuten sanoin, minä tuen tietenkin sisältöä tässä herra Koraon mietinnössä. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Steve. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella Koraa erittäin hyvästä mietinnöstä. Tällaisia hätärahastoja on käytetty hätätilanteissa laajalti, kun hätärahastoa tsunamin tuhojen korjaamiseksi. Ja todella tarkoitus on helpottaa ihmisten elämää, ihmisten, jotka ovat kärsineet valtavasti, menettäneet kotinsa, menettäneet rakkaitaan. Ensimmäistä kertaa pitkän aikaan kansainvälinen yhteisö, meidän jäsenvaltiomme ja kansalaisemme nyt yhdistävät oman turvallisuutensa – muiden ähm, ihmisten äh, turvallisuuteen äh, köyhissä maissa. Aiemmin tätä yhteyttä ei ole tehty. Toki me äh, muun muassa tässä valiokunnassa tämän yhteyden olemme ymmärtäneet aiemminkin, ja ihmiset tuolloin kysyvät meitä miksi ihmeessä lähetätte kaiken tuon rahan noille köyhille ihmisille sinne jonnekin. Ja sitten ymmärrettiin tämä yhteys siitä, että jos naapurustomme ei luoda vakaita olosuhteita ja turvallisuutta äh, kehittyvissä maissa, niin sitten tämä heijastuukin meidän elämäämme. Jotkut ystäväni konservatiivipuolueessa sanoivat, että näitä ihmisiä täytyy auttaa, jotta he rikastuvat ja käyvät sitten kauppaa meidän kanssamme ja näin saamme uusia kumppaneita. Monet eivät kuitenkaan koskaan ymmärtäneet sitä yhteyttä, että ihmiset, jotka elävät turvattomissa, pelottavissa olosuhteissa, ehkä haluavat ensinnäkin tehdä asialle jotain ja toiseksi lähtevät sitten liikkeelle. Niin kuin nyt miljoonat ihmiset ovat ottaneet jalat alleen tämä asia, jonka me kaikki ymmärsimme jo ajat sitten, koska toimimme tässä kehitysympäristössä, niin tästä asiasta onkin nyt tullut poliittista valtavirtaa. Ja kehityksen ja turvallisuuden välinen yhteys ja kehityksen ja maassa maastamuuton välinen yhteys onkin nyt noussut kaikkein tärkeimmäksi poliittiseksi kysymykseksi Euroopassa. Tämä tarjoaa rouva puheenjohtaja meille valtavan mahdollisuuden, mahdollisuuden tarttua hetkeen tarttua tähän tilanteeseen ja tehdä sen, minkä jo aina olemme halunneet tehdä. E, muun muassa e, tavoitteiden kehitystavoitteiden kautta niin, että aidosti luodaan sellaista kapasiteettia näihin köyhiin maihin, että ihmisten ei tarvitse ottaa jalkoja alleen, että ihmisten ei tarvitse olla riippuvaisia meidän almuistamme, vaan että ihmiset voivat, pystyvät kehittämään olemassaolon edellytykset omassa maassaan. Ja kun ajatellaan, niin kuin ennen aikaan me teimme, me korjasimme, paikkailimme jotain mm, tällä ja toista tuolla hyvin hätäisesti, mutta ei kestävästi. Nyt tämä rahasto voi antaa meille aidon mahdollisuuden luoda eh, sellaista kestävää pohjaa, joka mahdollistaa sen, että ihmiset voivat todella saada aikaan eh, hyväksyttävät olosuhteet eh, omissa maissaan. En tiedä, onko tätä aitoa tahtoa nyt todella, vai onko tämä taas tällainen väliaikainen korjaustoimi, toimi, että laitetaan laastari, kun verta vuotaa kovasti. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Saak Görans. Euh, Kiitos. Kiitos äh, naapurilleni tässä, joka teki hyvän alustuksen kuitenkin. Minulla on tärkeitä kysymyksiä. Pohdin tätä lisäarvoa, jota tämä väline voi tuoda. Komissio ensimmäisissä kommenteissaan hän esitteli väline, joka on joustavampi, joustavampi väline, joka sallii sen, että helposti saadaan näitä varoja käyttöön samalla kunnioittaen näitä voimassa olevia sääntöjä käytön osalta. Eli voidaan käyttää olemassa olevia sääntöjä, tai sitten minun pitää, minun pitää selittää, että miksi sitten tarvitaan tätä välinettä ylipäänsä. Toiseksi esittelijä sanoi, että tämä väline on kohdennettu sille, että torjutaan epävakautta Afrikan alueella, selvä. Sitten hän puhui koulutuksesta, terveydestä, turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Mitä tulee koulutukseen, uskon, että kaikki välineet ovat paikoillaan. Mitä tulee terveyteen, kaikki välineet ovat jo olemassa. Mitä tulee turvallisuuteen, uskon, että siltä osin kohtaamme äärimmäisen tärkeän haasteen, ja haasteita, jotka ovat täysin uusia. Kuka järjestää opetuksen Malissa? Mali, onko se tarpeeksi, onko se tarpeeksi hyvät varusteet, että se voi kohdata nämä vaatimukset tässä kysymyksessä? Uskon, että Ranska auttaa sitä. Mikä on EUn rooli tässä? Nämä maat tulevat kohtamaan noin 20 vuotta näitä kysymyksiä ja näitä vaatimuksia, mutta heillä oli keinoja ja resursseja siihen, ja resurssit, joita tarvitaan, ovat suorassa kilpailussa kehitysvarojen kanssa, mitä tulee maahanmuuttoon ja maastamuuttoon. Mitä tässä haluamme saavuttaa? No on, maastamuutto tapahtuu alueen sisällä, mallista Burkina Fasoon, Beninistä Togoon, Nosurannikolta Senegaliin. Onko se tämä maahanmuutto alueen sisällä, jota halutaan tukia että halutaanko torjua sitten maahanmuuttoa meidän maihimme. Tästä pitää olla hyvin selvä, mitä tavoitteet ovat. Jos halutaan estää maahanmuuttoa meidän maihimme, niin totta kai voidaan toimia koulutuksessa, terveydessä, terveydenhuollossa ja muilla osa-alueilla, jotka liittyvät ihmisen kehitykseen. Kolmanneksi pohdin näitä välineitä ja kumppaneita, jotka toimivat tällä alalla. Keitä ovat kumppaneitamme? Rahoitusvälineitä kutsutaan nyt hätärahastoksi. Tuleeko se puuttumaan näiden yksittäisten valtioiden toimintaan vai aiko tässä olla alueellisten kumppaneiden kanssa, muassa ECOWASin kanssa? ECOWAS, sillä on eräs komissio. Sen rakenne on sellainen, että se voi puuttaa ainakin teoriassa kaikkiin näihin suuriin haasteisiin. Kysymys kuuluu, että ECOVAS, eikö se olisi ideaali kumppani tässä? Ja menisin jopa niin pitkälle, että kysyn, että jos ECOVAS olisi ideaalikumppani, niin sitten eikö voitaisi toimia niin, että budjettiapua käytettäisiin sen sijaan kuin hätärahastoa, jota hallinnoivat spesialistit joka tulee vaatimaan paljon energiaa komissiossa ja aiheuttamaan ongelmia. Sanonpa vain, jos tämä hanke käyttää olemassa olevia välineitä, se tulee vaatimaan valtavia henkilöstöresursseja. Ja tämä kysymys on äärimmäisen keskeinen. Eli luotammeko alueelliseen järjestöön, joka on ECOVAS, jolla on jo strategisia kumppanuuksia komission kanssa, EUn kanssa, vai men, kiertäänkö se. Tämä on uskottavuustesti, jota tarvitaan tässä Afrikassa. Ekovashan komissiossa kanssa on ihan vastaavalla, sillä vastaavalla toimintaa kuin mitä meillä on. Sen inspiraationa on eurooppalainen malli ja sen kaikki rakenteet vastaavat omaa toimintamme sillä tavalla, mitä tulee rauhaan ja vakauteen. Tämä väline ja kumppanimme tuleeko saman Afrikan unioni, joka saa jo rahaa kehitysvaroista, sanotaan rauhan välineitä. No tässä on paljon mahdollisia kumppanuuksia, mahdollisia välineitä, joita on jo olemassa, ja toisaalta sitten välineitä, joita ollaan keksimässä, niin tässä nyt tarvitaan selkeyttä, mitä käyttää. Ja lopuksi mietin, että no sen tuskin on komission ja puheenjohtajan tarkoitus, mutta kun nyt huomaan, että ja sanoin tämän jo monta monta kertaa tässä valiokunnassa, kun näen, että millä tavalla jäsenvaltiot ilmoittavat tässä nyt sitoumuksista, miten epäilleen, niin he eivät nyt vastaa kunnon niihin sitoumuksiin, mitä he tekivät Valletassa huippukouksessa AUn ja EUn välillä. Raha jota EU ole tässä lupamassa, on raha, jota tullaan käyttämään kehitysvaroihin. Se on siis uutta rahaa, rahaa, josta jäsenvaltiot ilmoittavat vannon. Se on rahaa, jota on jo budjetisoitu ja joka sisältyy jäsenvaltioiden julkisen kehitysavun varoihin, joten tässä ei tule penniäkään, senttiäkään uutta rahaa. Ainoa lisäarvo tässä voisi tulla Norjalta ja Sveitsiltä, jotka olisivat mukana näissä ponnisteluissa. Eli tässä nyt pitää puhua selvästi. Ja kysymyksenä kuuluu, että EU nyt toimistaa, ei tuo mitään uutta rahaa. Ja Yhdistynyt kuningaskunta kuitenkin on saavuttanut 0,7 prosentin kehitysaputavoitteen, joten heitä pitää kiittää tästä, että he ovat onnistuneet täyttämään lupauksen. on ainoa maa vuodesta 2004 asti, joka on onnistunut täyttämään tämän lupauksen, jos ajatellaan julkista kehitysapua. Jos kaikki maat ovat tällä tasolla, ei tarvittaisi tällaisia hetärahastoja, ei tarvitsisi keksiä uusia välineitä, voitaisiin vain keskittyä siihen, että vahvistettaisiin olemassa olevia rakenteita, tai jos ne ovat puutteellisia, se pitää tehdä selväksi. Tämä hätärahasto tästä näkökulmasta olisi hyvä tapa toimia muuten. Kiitos. Um, Heidi Hautala. Kiitoksia. Ja sitten Thank you, uh, Chair. Heidi Hautala. Um, Kiitoksia. Niin minun mielestäni me, jotka puollamme kehityspolitiikan tehokkuuden periaatteita. Meidän täytyy suhtautua kriittisesti näihin välineisiin. On vaikea olla sitä vastaan, mutta pitää tehdä selväksi se, että itse asiassa nyt pyritään antamaan sellainen vaikutelma, että otetaan pakolaiskriisi vakavasti ja tällä uudella rahastolla pyrimme puuttumaan näihin syihin. Ja sitten pyrimme saamaan nämä lähtömaat hyväksymään ja sitten voimme palauttaa pakolaisetomista maistamme. Meidän ei pitäisi maalata tätä kuvaa kovinkaan kirkkaaksi. Kyseessä on luonnollinen, looginen seuraus sitten kun siitä, miten poliitikot toimivat, kun kriisi tulee ei, ei tämä sen kummempaa ole. Minä suhtaudun skeptisesti uuteen turvallisuus- ja kehityskeskusteluun. Tämä oli aivan selvää, että ei ole mitään äh, turvallisuutta ilman kehitystä, mutta nyt me puhumme siitä, että äh, käytetään yhä enemmän varoja kehitysbudjetista äh, ja että tämä ratkaisisi sitten kaikki kriisit äh, siellä, missä ne syntyvät. Äh, vaikka EU on ollut suurin äh, lahjoittaja maailmassa, se ei ole pystynyt puuttumaan syihin ja muut lahjoittajat ehkä vähemmän. Ja nyt olemme tilanteessa, että tulipalo on jo syttynyt ja meidän pitää ilmoittaa selkeästi, eh, mikä on tehokkuus eh, ja minkälainen vaara on sillä, että eh, apu pirstaloituu ja sitten annetaan varoja mahdollisesti sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät edistä kehitystä. Meidän täytyy vastustaa tätä ja haluaisin lisätä, tämähän mainitsi myös esittelijä, valvontamenettely, sitä ei sovelleta tässä. Miten ihmeessä aiomme varmistua siitä, että nämä periaatteet ainakin, ähm, ainakin periaatteessa niitä seurataan ja noudatetaan. Sitten äh, komission äh, raportointivelvoite, joka mainittiin, äh, se on tärkeämpää, koska ei ole ähm, valvontamahdollisuutta. En ole tyytyväinen tilanteeseen. On vahinko, että tämä nyt sitten olisi ikään kuin taikasaua, nyt kun maat vähentävät budjettejaan, pienentävät kehitysbudjettejaan. Tämä on harmillinen tilanne, mutta mitä tässä voimme tehdä? Thank you. Kiitoksia. Hallitukset vaativat, että pitäisi tehdä lisää, mutta ei anneta siihen keinoja Tämä tuli esiin neuvostokokouksessa. Tietenkin hyvä, jos kehitysministerit sanovat, että pitäisi tehdä lisää, mutta sitten valtiovarainministerit sanovat, että rahaa ei ole. Ja sitten komissiosta onko teillä jotakin lisättävää vielä tähän? Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mietinnöstä ja palautteesta, jonka saimme esittelijältä. Ehkä hieman palautetta ja vastauksia, jotta voin tässä rahoitella valiokuntaa siitä, että kodeksia kyllä noudatetaan. Sehän on hätärahaston sääntö, että kodeksia noudatetaan, joten kaikki toimet noudattavat sääntöjä. Tämä on tärkeä asia muistaa, että vaikka tässä on rajojen valvontaa ja turvallisuuskysymyksiä, niin tässä kuitenkin noudatetaan julkisen kehitysavun sääntöjä, mitä tulee jäsenvaltioiden panoksiin. Komissiohan voi totta kai vaan olla samaa mieltä. Olisimme halunneet saada sitoumuksia, no, tällaisia suurempia sitoumuksia, olisi ollut parempi saada lisää varoja. Komission pitää nyt sitten myös osoittaa, että tulokset ovat mahdollisia ja että niitä voidaan saada aikaiseksi, että on lisää varoja. Suhtaudun tähän positiivisesti ja jos tämä hätärahasto onnistuu, niistä saamme lisävaroja kyllä. Haluaisin myös puhua siitä, että tämä hätärahasto ei ole rahasto, joka on humanitaarisen avun rahasto, se on kehitysrahasto, humanitaarisen puolen kollegat, heillä on erityisvälineitä, vaikka osa DG-ekosta siir- varoista siirretään tähän, mutta nämä ovat summia, jotka liittyvät tähän palautumiskykyyn, jota käytetään tässä rahastossa. Tämä rahasto on väline, joka liittyy täytäntöpanoon. Se ei ole uusi rahoitusväline. Täytäntöönpanon väline se on joka saa varoja useista rahoitusvälineistä. Tätäkin pitää korostaa. Olemme onnistuneet luomaan hätärahaston, joka saa rahoituksensa muistakin eri varoista, muun muassa ekopääosastosta, joten tämä on toimielinten puitteissa, kun kaikki tapahtuu. Tämä on tapa toimia, että on tällainen globaalimpi rahasto, jolla voidaan puuttua tällaiseen yleiseen ongelmaan Afrikassa, erityisesti Länsi-Afrikassa, Afrikan sarvessa ja Pohjois-Afrikassa. Skyrens puhui tästä hätäraston lisäarvosta ja säännöistä, jotka tähän joustoon. Totta kai kunnioitamme sääntöjä varanhoidon osaltakin, kun hätärahasto, hän on täytyvän rahasto, kuten sanoin, ja hankkeista päätään paljon nopeammin, sillä hätärahasto on jo nyt mennyt eteenpäin ja voimme päättää sitten nopeammin hankkeista liittyen, tai siis tarpeista riippuen. Maahanmuuttohan tällä hetkellä on ytimessä, sillä pyritään puuttumaan sen perussyihin tämän pitkän aikavälin toimintaa, mutta jos otetaan esimerkiksi rahasopimukset Malissa, niin välillä oli hankalaa saada nopeita hankkeita, jotka osoittivat nämä rahan osinkoinstituutit niin tämän välin avulla. Voimme toimia nopeammin hankepäätösten osalta. Mitä tulee ekovassiin, halusin vastata tähän. 200 miljoonaa euroa otetaan näistä alueellisista ohjelmista Länsi-Afrikassa, mutta tehtiin yhteissopimuksessa Ekovasin kanssa. Ekovas on siis täysin mukana tässä hätärahaston päätöksenteossa. Totta kai niillä ei ole äänestysäänioikeutta komiteassa. No, siksi, että varanhoitoasetus ei sitä salli, mutta ne ovat täysin mukana prosessissa ja voin varmistaa, että teillä oli yhteydessä heihin pari viikkoa sitten. He kyllä ovat sitä mieltä, että tämä rahaston toimi tai ja rahoitus vastaa ainakin, ainakin niitä varoja, joita on luvattu näissä alueellisissa ohjelmissa. 200 miljoonaa euroa siis Länsi-Afrikalle, joka tulee tästä alueellisesta rahoitusohjelmasta, mitä tulee AU-hun, Afrikan unionin niin tämä väline ei kilpaile Afrikan unionin kanssa tai heidän varan kanssa päin vastaan, haluamme, että tämä väline on koherentti AUn ja African Peace Facilityn kanssa, ja uskon, että tämä hätärahasto, no, näin me sen rakensimme, tavoitteena on juuri tämä, eli kyseessä on väline, joka tuo lisäarvoa, se ei korvaa, se lisää tätä kahdenvälistä, tai tulee tämän kahdenvälisen avun lisäksi, se tuo lisää joustoa, kun päätetään näistä hankkeista ja aiheista. Se pitää tunnustaa, että näissä kansallisissa ohjelmissamme työllisyyden kasvu tai maahanmuuttokysymykset harvemmin ovat niin etusijalla kuin tässä hätärahastossa. Joten tässä haluamme tuoda tätä lisäarvoa, komplementaarisuutta ja joustoa päätöksenteossa. Siinä kaikki. Tästä voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään, mutta no voin vakuuttaa teille, että kunnioitamme kaikkia sääntöjämme. In a moment. Tästä puhumme aivan hetken päästä. Itse asiassa minun tulisi esitellä tässä kollega Arnelicen äh, kanta. Hän ei ole paikalla. Hän on siis varjoesittelijämme ja minun tehtäväni olisi esitellä hänen kantansa. Minä tässä odottelin, että saanko puheenvuoron, mutta te ette kai tiennyt, että minä puhun hänen puolestaan. Because... Ehdotan sillä, no, Enrique Guerrero, luulen, että hän puhuu sosialistiryhmän puolesta siis, no, tämä vasta ensimmäinen keskustelu, käymme muuta keskustelua raportista kahden viikon, kolmen viikon päästä. Sopiiko se? Sillä meillä on vielä toinen kohtainen äänestyksiä, jos sopii. Kerrotaan Arne Litsille tästä, sopiiko pahoittelut? En ymmärtänyt. Jos tämä pitkä puheenvuoro, niin no hieman myöhäistä. Ignacio, palaamme tähän pari viikon kuluttua, jos on hyvin lyhyitä kommentteja, sillä haluan, että jatketaan tätä julkista kehitysapukysymystä. Totta kai. Puhun aivan lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia huomioista, puheenvuoroista. Tämän valiokunnan jäsenet olemme kaikki sitoutuneet kehitykseen. Katsomme, että ei voi olla niin, että kehitykseltä otetaan nämä rahoja ja siirretään muualle. Tästä varmasti kaikki olemme täysin yhtä mieltä. Toivon, että voimme tehdä yhteistyötä saadaksemme aikaan parlamentin vahvan selkeän kannan ja meidän täytyy todella pitää kiinni tällaisesta monitorointijärjestelmästä niin, että voimme toimia ikään kuin tämän rahaston vahtikoirina. Olen oikeastaan lähes kaikkien kanssa samaa mieltä kuuluista puheenvuoroista ja tarvitaan lisää väline, joka voi tuoda lisää arvoa eikä eh, jotain, joka ja joka siis vie eteenpäin meidän kantoja, meidän Euroopan parlamentin kantaa, eikä todella tarvita mitään sellaista, joka vain siirtää rahaa yhdestä kehitystaskusta toiseen. Kiitos. Erittäin tärkeä keskustelu. Siihen palaamme, kun me saamme mietinnön muutaman viikon päästä. Kiitoksia myös komissiolle. Nyt menemme nopeasti eteenpäin, koska meillä on koneäänestys tulossa 11.30. Olemme jo vähän myöhässä. Ja kyse on nyt sitten äh, virallisen kehitysavun määritelmästä. Äh, huomenna on DAC-komitean kokous, siinä tarkastellaan muutoksia viralliseen äh, kehitysavun määritelmään. Erittäin hyvä, että meillä on täällä, täällä kollega OECDstä Jérôme Leroy hän kertoo siitä, mitä tapahtuu huomenna Pariisissa. Kiitoksia kovasti Linda. Äh, niin kuin tiedätte, OECD äh, DAC on päivittävässä tilastojärjestelmiään ja meillä on oikeastaan neljä tai kolme äh, työulottuvuutta ja haluaisin painottaa tätä, koska tästä esitettiin myös kysymys ja vastaisin tässä yhteydessä. Ensimmäinen ulottuvuus on selkeytys, direktiivit, jotka koskevat rauhaa ja turvallisuutta. Siitä puhuttiin jo edellisessä keskustelussa. Ja sitten toinen ulottuvuus, ehdotus, että katsotaan laajentaa kustannuksia varsinkin pakolaiskustannuksia, joten meillä olisi sitä myötä selkeämmät kuviot. Uusi väline, virallinen tuki kestävälle kehitykselle ja siinä tarkoituksena on täydentää virallista kehitysapua ja kollegani Jerome äh, käy läpi tätä, samoin kuin seuraavaa, miten mitataan yksityissektorin välineitä, joka on itse asiassa äh, mm, kakkoskierroskeskusteluissa, eh, joka seuraa 2014 ehm, keskustelua eh, valtionlainoista. Ja sitten eh, rauha ja turvallisuus 2014 tehtiin päätös, että meidän pitäisi selkeyttää turvallisuuden ja kehityksen rajapintaa. Meillä on ollut teknisiä keskusteluja eri osapuolten välillä DAKissa, miten voimme selkeyttää ja päivittää direktiivejä, jotka koskevat rauhaa ja turvallisuutta. Ja nyt kun keskusteluja on käyty kokonainen vuosi, edelleenkin on aika paljon jakolinjoja OECD DAKin jäsenissä. Belgian Peter Moos häneltä, äh, häntä pyydettiin kokoamaan ryhmä, joka laatisi kompromissin. Hän on käynyt keskusteluja nyt äh, korkean tason edustajien kanssa eri ministeriöistä, jotka ovat vastuussa tästä näkökohdasta, eli virallinen kehitysapu äh, eri maissa. Ja nyt on onnistuttu pääsemään sopimukseen maanantaina ja ajatuksena nyt on se, että tämä päivitetty direktiivi hyväksyttäisiin tai sitä äh, tuettaisiin äh, huomisessa kokouksessa. Aika lailla on ollut vastakaisia näkemyksiä ja komission tehnyt myös ulkosuhdehallinnon kanssa yhteistyötä niin, että siellä päivit, todellakin päivitetään tietoja ja ollaan täysin perillä turvallisuus- ja kehitysyhteistyöstä. Belgialaiset sitten, mitä he ovat saaneet aikaan kompromissi mielessä, on pyritty varmistumaan siitä, että virallinen kehitysavu, rauha ja turvallisuus Nämä ovat alueita, eh, joissa pitää täyttää tietyt ehdot ajatella nämä kehitysmaita. Ja eh, tämä koskee nimenomaan maata, jolle tarjotaan virallista kehitysapua. Tässä pyritään selkeyttämään eh, myös sotilaiden ja santarmien rooli alueella, mutta pitää aina siis varmistua siitä, että nämä, näitä toimijoita käytetään ennemminkin siinä tilanteessa, että sivilitoimijat eivät enää voi hoitaa tehtäviä siviili, palvo, siviilihallinnon valvonnassa. Aika paljon takeita on tästä nyt sitten esitetty ja otettu käyttöön. Ja sama pätee nyt sitten syihin, syiden selvitykseen ja niihin puuttumiseen. Silloin kun puhutaan terrorismista, terrorismin syihin puuttumiseen, ei rahoiteta rahoiteta minkäännäköisiä tiedustelutoimia, mutta voidaan katsoa syitä ja katsoa nimenomaan kehitysnäkökulmasta eh, ja pyritään puuttumaan näihin syihin. Ja sitten toinen näkökohta, joka tuli esiin viime kuukausien aikana eh, juuri pakolaiskriisin takia naapurialueillamme ja Euroopassa. Eh, ja tähän tulevat nimenomaan alahjoittajakustannukset kustannukset OECD on tarkastellut, pitikö direktiiviä selkeyttää tai päivittää, ja he ovat lähettäneet kyselylomakkeita jäsenvaltioille, ja tämä on jälleen kerran sellainen alue, jossa nykytilanne on hyvinkin hankala, ja nyt on hyvin eriäviä näkökulmia eri jäsenvaltioilla siis, mitä virallisen kehitysavun direktiivi osoittaa näissä antajamaissa ensimmäisen vuoden aikana tuet näissä maissa voidaan sisällyttää summiin ja sitten uudelleen sijoittaminen muualle se voidaan katsoa myös viralliseksi kehitysavuksi mutta sitten palauttaminen, se ei ole enää virallista kehitysapua. Ja meille taas DAKin eri jäsenet voivat päättää, mitä kustannuksia raportoidaan DAKille virallisena kehitysapuna. Ja aika paljon on aika paljon on erilaista täytäntöönpanoa EU niin tässä kun puhutaan toimielimistä, me emme raportoi pakolaiskustannuksia virallisena kehitysapuna ja Euroopan komissio suosii sitä, että meillä pitäisi olla avoimempi ja paljon täsmällisempi selonteko virallisesta kehitysavusta. Pitäisi saada aikaan päivitys nyt kun ollaan kriisin keskellä asiaa ei katsota mitenkään rauhallisesti, rauhallisin mielin tässä vaiheessa. Jos saadaan aikaan konsensus siitä, että pitäisi tämä saada käyntiin, mutta mietimme, että onko tämä nyt oikea hetki ja se, mitä direktiivissä on, onko se välttämättä hyvä. Ja se on ajallisesti rajallinen ja Ja e, on katsottava myös jäsenten kesken, mitä on täytäntöön pantu. Me olemme saaneet siltä myös kysymyksen ja vastaisin siihen. Kysymys kuului, voisiko komissio kertoa e, kaikki kehitysapumäärät 2015, e, mitkä olivat antajakustannukset eri jäsenvaltioissa. Ongelmamme on nyt se, että me emme saa lukuja virallisesta kehitysavusta 2015 ennen kuin huhtikuussa 2016, ja nämä luvut ovat silloin hyvin alustavia vielä. Ne tulevat DAKin jäsenvaltioilta sitten muut, jäsen, muut jäsenvaltiot EU-ssa, jotka eivät ole DAKissa jäseninä, silloin laadimme kaikista jäsenvaltioista erikseen tämän me saamme eritellyt luvut 2015 vuodelta vasta 2016 lopussa. Voimme kertoa teille 2014 vuodesta tässä vaiheessa. Mutta meidän täytyy käyttää joitakin lukuja, jotka ovat vuodelta 2013 ja ja eh, siellä oli pari eh, jäsenvaltiota, eh, jotka eivät raportoineet virallisesta kehitysavusta, mutta DAC-luvut osoittavat, että EU-jäsenvaltiot raportoivat 3,31 miljardia antajakustannuksena virallista kehitysapua 1,37 miljardia 2013 nykyhinnoin. Ja Tämä on 5,6 prosenttia EUn äh, virallisesta kehitysavusta 2014. Nämä kulut liittyivät siihen, että äh, EU-jäsenvaltioiden äh, kehitysapu nousi 2014, eli kokonaisuudessaan virallinen kehitysapu nousi 2,36 miljardia 2013-2014. Eli me olemme päässeet nyt 59 miljardiin suunnilleen. Eli nousua on ollut pakolaiskustannuksissa, mutta on ollut nousua myös kehitysavussa, joka menee kumppanuusmaihin. Me tarkastelemme tätä hyvin likeltä ja tarkastelemme niitä lukuja, joita jäsenvaltiot äh, antavat. Äh, olemme varmoja siitä, että nousua on äh, virallisessa kehitysavussa ja meillä on hyvin laajalti raportointia jäsenvaltioista. Esimerkiksi Saksa ei raportoi lainkaan antaja näissä kustannuksissa tai äh, virallisessa kehitysavussa äh, pakolaiskustannuksia. Äh, ja sitten toiset maat taas raportoivat 20 prosenttia esimerkiksi. Ja nyt antaisin, antaisin eteenpäin Jeromille, jotta kattaa nämä muut alueet. Merci. Kiitos Chantal. Yritän nopeasti puhua kahdesta asiasta, että modernisoidaan yksityissektorin välineet toisaalta ja toisaalta sitten, no otetaan nyt yksityisestä sektorista. Olemme tässä nyt modernisoimassa julkista kehitysavun mallia erityisesti sitä, että otetaan huomioon kaikki, mikä liittyy välineisiin, jotka ovat lahjoitusten lisäksi, eli jotka ovat suoraan lahjoituksiin, tähän kuvat muussa eri takuut ja muuttukulut. Eli panoksena on ottaa huomioon nämä muuttukulut julkisen kehitysapuun. Kyseessä on välineitä, jotka ovat yhä suuremmat. Osuus kasvaa, joten DAC kokoontui korotasolla vuonna 2014 ja onnistui löytämään konsensuksen näille muille välineille, jotka menevät kohti suverenisektoria sektoria, eli valtioille – ja alueille ja kunnille. Suuret periaatteet sopimuksessa vuotta 2014 olivat, että mitattaisiin näiden välineiden konsensiaalisuutta ja se muutetaan sitten luvuiksi. Eli tämä ekvivalenssi ottaisi huomioon muun muassa lainojen osalta nämä takaisinmaksuajat, korot sun muut ja tämä lahjoittajaekvivalenssi olisi lähtökohtaan tälle uudelle määritelmälle, jos ajatellaan takuita, lainoja, sun muita toimia. Vuonna sopimus kattaisi siis vain nämä lainat, jotka menevät valtioille, eli pitäisi täydentää sitten tätä sopimusta toisella sopimuksella, jos ajatellaan lainoja yksityiselle sektorille, eli huomisen kokouksen tarkoituksena on saada samanlainen konsensus ja sopimus kun ajatellaan näitä yksityisektorin lainoja, takuita ja investointeja muihin toimiin, johtuvat periaatteet sopimuksessa, ne pitäisi olla samat, eli nämä muut kulut kehitysavussa ottaisin huomioon tähän lukuun, Tämä vaikuttaa, pääsee suuret rahoituslaitokset, CDC tai muut Komissio itse ei anna lainoja, joten tämä ei vaikuta meihin suoraan, mutta BUI, sillä on tiettyjä pehmeähtoisia lainoja, muun muassa EIPssä, joihin tämä modernisointi vaikuttaa. Tällä hetkellä vaikeanlaista konsensusta ollaan löytämässä kahden koulukunnan välillä toisaalta on lähestymistapa ja toisaalta instrumentaalinen lähestymistapa. Dak oli hyvin jakautunut näiden kahden lähestymistavan välillä. Islannin lähestymistapa tarkoittaa sitä, että lähtökohta on se, että pääomitetaan rahoituslaitos ja sitten toisaalta on tämä toinen koulukunta, joka haluaa tarkkaan tämän ekvivalenssin avulla ottaa mukaan kaikki lainat, kaikki pankkiluotot sun muuta. Tällä hetkellä me lähellä konsensusta sen duolin lähestymistavan kannalta siinä DAKin jäsenvaltiot valitsevat kumman tavan haluavat sitten, kun he ovat valinneet sen, niin he ovat sitten siinä kiinni melko pitkän aikaan. Periaatteet ovat siis samat instrumentaalisella lähestymistavalla, eli että käytetään tätä, tätä ekvivalenssilukua lähtökohtana ja laskentatapa vastaa suunnilleen samaa kuin jota käytettiin valtioiden osalta. Erona on se, ettei ole tällaista konsessioisuuden kynnysarvoa, sillä yksityisellä sektorin tilanne on täysin toisenlainen. Tässä siis tilanneuvottelun osalta me tuemme sitä, että sopu saavutettaisiin huomenna jo. Tavoitteena on nyt se, että löydetään uusi määritelmä ja varmistetaan se, että toimenpiteillä voidaan tukea sitä, että kriittisesti arvioidaan toimintaa. Pyritään, että ei vaikutte, antaa vaikutelmaa siitä, että pyritään nyt paisuttaa kentekoisesti julkisen kehitysavun osuutta. Tässä pitää olla tarkkaavaisia. Siinä, mitä tuli yksityisen sektorin, nyt sitten puhun toisesta alasta, joka on se niin sanottu TOST, eli tämä lyhenne Total Official Support for Sustainable Development. Sillä ei ole vielä ranskaksi mitään vastaavuutta TOST. Se pitäisi olla täydentävä väline, jolla otetaan huomioon nykyisen kehitysavun kulut, jotka eivät kuulu viralliseen kehitysapuun. Siinähän on tällä hetkellä näkökulmia, joita ei ole vielä otettu huomioon. TOST ottaisi huomioon monia aloja, joita ei ole vielä huomioitu, muun muassa nämä julkiset, eh, nyt muun muassa ilmastorahoitus, eh, yksityiset luotot eh, ja suuret kehityssuunnat, kuten rauha- ja turvallisuusvälineet, joita ei vielä ole otettu huomioon. Komissio on tässä ottamassa pilottihankkeen käyttöön, jolla pyritään tarkastelemaan, että miten hyödyllinen tämä uusi indikaattori voisi olla. Päätelmämme oli, että tällä hetkellä ei ole konsensusta vielä tämän välinen käytöstä, mutta volyymi oli noin 50 prosenttia lisäystä, jota voisi tulla suhteessa klassiseen malliin. Me tuemme tätä, tämä on loistava idea. Tämä me voisi lisätä avoimuutta kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan varoja, jotka menevät julkisen kehitysapuun. Tämä on positiivinen lähestymistapa. Kuitenkaan tämä ei korvaa julkista kehitysapua, vaan täydentää sitä. Se voisi parantaa näkyvyyttä, avoimuutta ja tietoa. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. No, tässä on nyt kaksi puheenvuoropyyntöä. Uh, uh, the... tästä pitää puhua nyt nopeasti, meillä ei ole paljon aikaa. Of Germany, they don't talk pohjois-saksalaisethan eivät paljon puhu. Kiitoksia näistä tietoista. ODA-tilanteesta itse asiassa Saksassa käydään tällä hetkellä keskustelua ja se, mitä sanoitte, niin onko teillä sitä paperilla? Eh, se olisi suureksi hyödyksi, että voisimme vielä siihen syventyä ja sitten keskustella kotopuolessakin. Steven Chagall ja Heidi. Ai. Kiitos. En oikeastaan ymmärrä, miten kun puhutaan meren takaisesta kehitysavusta, niin miten se nyt tähän liittyy tähän pakolaisten tai maahanmuuttoon? maahanmuuttajien kotouttamiseen kotimaassa. Miten ODAta voidaan käyttää näin? Siis mistä tämä ajatus tuli mieleenne? Haluaisin tähän nyt vielä tarkennusta. For one year. Niin, nykyisten sääntöjen mukaan yhden vuoden ajan, mutta tästä puhutaan Charles Jörens ja sitten Heidi Hautala. You have to be not... Oui, merci. Kiitoksia tämä kysymys, joka esitettiin 19 kohdassa, se, se nyt käsiteltiin komission edustajan toimesta. Erittäin paljon kiitoksia. Erittäin hyvä, jos ette voi täyttää näitä, näitä toivomuksia, niin meillä on tietyt järjestelmät edelleenkin menee nyt liikaa aikaan, että saadaan 2016 lopussa vasta 2015 tiedot, miten voidaan sitten puolivuotisesti mitenkään raportoida. Tässä kyllä pitäisi julkistahojen olla yhtä tehokkaita kuin yksityisten. Ja minun mielestäni tässä pitäisi toimia niillä akseleilla, jotka mainittiin Äh, erittäin äh, mielenkiintoinen äh, mittaväline. Meidän täytyy hyvin tarkkaavaisesti suhtautua nimenomaan kehitysapuun, joka tosiaankin herää esiin tässä nyt, kun puhutaan pakolaiskysymyksistä. E, sanoitte, että kaksi ensimmäistä kuukautta otetaan huomioon, jos ymmärsin oikein, mutta meidän täytyy tosiaan katsoa, onko kyseessä nimenomaan kehitys, kehitys, kehitystä auttavaa, jos autetaan kehitysmaita maahanmuutolla, niin silloin vaikutetaan ei kehitykseen, vaan sen vastakohtaan. Eikö tässä nyt voisi olla ainakin aika kattava luettelo niistä kuluista, joita jäsenvaltiot ovat käyttäneet pakolaiskysymyksissä ja eh, sitten mitkä niistä tulevat eh, kehitysavun alle. Eh, mutta kaikki ne tietenkin eivät tule tähän, tähän otsikon alle, mutta täytyy katsoa, että tässä kyse on ainakin siitä, että meidän pitäisi ottaa osa sellainen osa pakolaiskuluista, jota voidaan, voidaan katsoa ikään kuin ähm, kausiluontoisiksi. Äh, Saksassa esimerkiksi äh, miljoona pakolaista on otettu vastaan. Äh, kyseessä on tietenkin suhdanne kysymys ja sisäinen kulutus on tällä tavoin on, on, on pystytty esittämään nämä luvut sitten Saksan sisäisesti. Ja meidän pitäisi miettiä myös sitä, miten me hyödymme näistä varoista, jotka on vastaanottoon käytetty. Heidi Hautala seuraavaksi. Kiitos. Kiitos oikein paljon. En ole ihan kyllä nyt sitä mieltä, että voimme DEFKOa onnitella tästä sisäisestä keskustelusta, jota ulkosuhdehallinnon kanssa olette käyneet. Vähintäänkin mielestäni voimme nyt odottaa, että kun te pyydätte raportoinnin läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, että tämä todella toteutuu. Tämä nyt on vähintään meidän vaatimuksemme. Muutenhan tässä siirrytään itse asiassa poispäin kestävän kehityksen tavoitteista. Kyllä Euroopan unionin sisälläkin voitaisiin saada aikaan lisää avoimuutta ihan toimielintenkin välillä niin onko mitään paperia tarjolla, että me voisimme lukea, mitä voidaan lähettää kollegoille, jotta he tietäisivät jälkeenpäin näistä asioista. Onko siis jotain paperilla? Anteeksi, Dava vielä. Ja very, very quick. Hyvin nopeasti kommenttiin rajoittuvat siihen, että sanoisin, että totta kai kun hyväksytään 2030 agenda, kestävyyden tavoitteet, niin Sehän tarkoittaa sitä, että kestävä kehityksen agendaan kuuluvat myös rauha ja turvallisuus. Totta kai pitää modernisoida myös näitä määritelmiä tässä yhteydessä. Meidän pitää ymmärtää, mitä nyt on tapahtunut DAKissa, TEFKossa ja EUHon välillä. Tämä on totta kai normaali seurasta sen myötä, kun 2030 agenda hyväksyttiin, jota suurin enemmistö on tukenut myös parlamentissa – joten halusin vain jättää tämän kommentin. Kiitos. Okei, okay, Chantal. Oikein hyvä. Chantal seuraavaksi. Ähm, no, kun nyt äh, ajatellaan äh, sisäisiä pakolaisia ja näitä kustannuksia ja kun otetaan huomioon virallinen kehitysapu, ei siis puhuta meren takaisesta tilanteesta, niin meillä on ihan eh, selkeät eh, artiklat eh, DAC-direktiivissä asian tiimoilta ja tässä hyvin selvästi todetaan, että väliaikainen apu pakolaisille lahjoittama ja maissa ensimmäisten 12 kuukauden aikana voidaan pitää ODNä aana. Eli muun muassa äh, väliaikainen, äh, väliaikainen elintarvikeapu, majoitus äh, sekä sitten matkat ja niin edelleen. Eli näin pyritään integroimaan pakolaiset lahjoittaja- tai avustajamaan talouselämään. Ja kun ajatellaan pakollisia palautuksia kotimaahan, tällöin ODA ei tule kysymykseen. Puhutaan nyt siis ihmisistä, jotka eivät voi olla taloudellisia maahanmuuttajia. Heillä on oltava pakolaistatus, virallinen pakolaistatus. Tämä on tehtävä täysin selväksi. Me haluamme vain, että raportointi viesti näistä kustannuksista on mahdollisimman läpinäkyvää, kun kuluutta lasketaan ODAksi. Tämä on asia, johon me kiinnitämme huomiota tässä vaiheessa. Emme ehkä pidä aikaa oikeana lähteä muuttamaan direktiivejä. Direktiivit ovat olemassa, me haluamme niiden täytäntöönpanoa läpinäkyvällä tavalla. Kun sitten ajatellaan ODA-tiedon saatavuutta, me luonnollisesti haluamme myös tiedon käytetyistä varoista mahdollisimman pian. Valitettavasti jäsenvaltiot usein raportoivat sitten DAKin, kun raportoivat ja tiedot saamme vasta sitten, kun tiedot on tarkasteltu ja saatettu käyttöömme. Eli tässä olemme riippuvaisia muista tahoista. Ja tässäpä kai tämä. Oliko tässä vielä muita kysymyksiä? No, okay. I think... Oikein hyvä. Huomenna on kokous ja mä täytyy katsoa, mitä sitten... No, tietoa on tarjolla. Ja katsomme nyt sitten, että saatte tiedot tuloksista Erittäin äh, hienoa, että äh, he pääsivät tulemaan tänne kokoukseen, mutta valitettavasti puheenjohtaja ei päässyt. Äh, kiitoksia oikein kovasti, että tulitte näin lyhyellä varoitusajalla tänne paikalle. Kiitos. Hyvä kollegat, nyt aiomme siirtyä äänestyksiin. Meillä on paljon äänestyksiä ja sosiaalidemokraateista vielä yksi, joten Aloitamme kohdasta kahdeksan. Ensin täytyy tar- tarkistaa, katsotaan, voisitteko vain painaa nappia. Katsotaan, että koneet toimivat. Katsomme, että laitteet toimivat. Painakaa vain nappia. Okei, okay. the vote. Oikein hyvä. No niin, äh, katsomme ja äänestys päättyy. Laitteet toimivat. Oikein hyvä. Laitteet toimivat. Choose not to vote well. <laughs> um, okay, machines are working. Oikein hyvä. Laitteet toimivat, joten voimme mennä nopeasti äänestyksiin. Ensimmäinen kohta on äh, kahdeksan. Vastuu vapaus 2014. Euroopan unionin yleinen talousarvio. Onko teillä jotakin sanottavaa tästä äänestyksestä vai äänestämmekö? Erittäin äh, suosittu on meidän esittelijämme tässä. Äh, no niin, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suullisena tarkistuksena esittelijältä. Se on tuolla äänestyslistan lopussa puolesta. Suullinen tarkistus, suullinen tarkistus yksi. Se on tuolla listan lopussa. Siinä ei käsittääkseni ole mitään ongelmia. Herra Stier. English. Mäkin EPPn äänestysluettelossa kollegalle tiedoksi ollaan sivulla viisi, sillä järjestys on eri kuin siitä, mitä teillä on. Catch up. So it... No niin, EPP pääsee nyt sitten kartalle. Äänestämme EDFn, e EKRn niin seurasi esityslistan järjestystä, mutta... No, you're right, we're not from the order on the agenda. Niin olette oikeassa, emme me noudata nyt tätä esityslistan järjestystä. Minulla on EKR 8 90. Aloitetaan aivan alusta nyt, aloitetaan ihan alusta. Minulla on täällä vähän eri numerot täällä omissa papereissani. Yes, I had a long voting list. So your yeah, general budget voting list is under the next yeah, sorry. Anteeksi. Se johtui siitä, että paperit olivat väärässä järjestyksessä. Nyt aloitetaan alusta. Olen pahoillani ja aloitamme vastuuvapaudesta. Öm, yleinen talousarvio. Vastuuvapaus, yleinen talousarvio. Ja tämä on asiakirja 2015 2 1 5 4. Äänestättekö tai haluatteko äänestystä yhtenä, yhtenä ryhmänä? ensimmäiset neljä tarkistusta. Sopiiko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme sitten viitoseen. Puolesta vastaan tyhjää. Täytyy katsoa vielä viitonen uudestaan. Äänestys alkaa. Has everybody voted? The vote is... Äänestys ähm, päättyy ja äänestys hyväksyttiin. Ja sitten kuutonen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan koneellisesti toinen osa kuutosesta. Vote is closed. Äänestys päättyy ja hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan hylätty, siis kahdeksan hyväksytty ja seuraavaksi Ja sitten yhdeksäinen raukea menemme tarkistukseen kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä. Katsotaan koneellisesti Tarkistus 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. Sitten tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Se on hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 pu- ensimmäinen osa 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten voimme äänestää koko mietinnöstä tai lausunnosta muutettuna. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 22 ja 4. Ja sitten menemme seuraavaan. Ja kyseessä on EKRn vastuuvapaus 890 block. Again, what's block was that for? Open five. Block. No, oral? I don't think you can do that. the wrong one. Have we got? Oh, it's here because I moved. Okay, fine. So Mr. Preda wants to propose. Herra Preda ehdottaa, että ne eh, ensimmäisistä äänestetään yhtenä ryhmänä. Ensimmäiset neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suullinen eh, esittelijältä. Se on siellä lopussa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä 11 vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tiukille meni. Ja sitten 12 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan se vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty. Katsotaan vielä, että tarkistus 13 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16, se raukeaa 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2, se on siellä tekstin lopussa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten äh, koko teksti muutettuna puolesta, ää, äh, ei vaan koneellisesti äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja meni läpi. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia kovasti. Thank you to, to. Kiitos kaikille kollegoille. Tämä olisi ollut mahdollista ilman heitä. Kiitos. Okay, we now move to... Ja nyt me siirrymme sitten ähm, esityslistan kohtaan 10. Kalastuskumppanuussopimus ähm, Grönlanti. Siellä ei ole tarkistuksia. Äänestämme kokonaistekstistä. Äh, äänestys alkaa tästä mietinnöstä. The vote is closed. Äänestys päättyy. 26 puolesta yksi vastaan hyväksytty siis. Ja tästä onnittelut herra Koluklulle. Ja sitten menemmekin pidempään äänestykseen. Ja kyseessä on EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä ja siellä on useita kompromisseja tässä, joten toivottavasti siitä ei tule eh, kovinkaan pitkä. Ensimmäiseksi tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. 23 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Me, me voimme mennä vielä loppuäänestykseen koko tekstistä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 25, puolesta yksi vastaan yksi tyhjää. Kiitoksia ja onnittelut esittelijälle. Kiitoksia kompromisseista näin elämämme helpottui. Now move to a report of ja seuraavaksi siirrymme sitten äh, äänestämään äh, yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö. Kohta 12. Haluatteko sanoa jotakin ennen äänestystä? Haluan kiittää kaikkia kollegoita valtavasta yhteistyöstä, hyvästä yhteistyöstä heidän kanssaan, kaikkien kanssa. Yritin ymmärtää heidän näkökulmiaan ja he varmasti tuovat myös hyvin vastaan Joten kiitos heille näistä monista kompromissitarkistuksista, joista meillä oli. Tämä on alku uudelle tavalle katsoa asioita, joten kiitos kaikille avusta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Äh, kompromissia tulossa nyt sitten. Äh, kiitoksia. Me aloitamme kompromissista seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi tarkistus 91 puolesta vastaan. Ei tässä nyt äänestetty, äänestäkää. Puolesta 91 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 100, niin 102 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan koneellisesti 102. Tarkistus 102 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hylättiin. Ja tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan vielä koneellisesti. Tarkistus 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsotaan vielä 109 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää Katsotaan vielä koneellisesti. Tarkistus 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100. Niin, kompromissi 14. Puolesta. Kompromissi 14 vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 118.19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ta- katsotaan tämä vielä. Tar- tarkistukset 118 ja 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan vielä 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää Katsotaan vielä 122 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta. Vastaan tyhjää taisi olla hylätty, mutta katsotaan vielä koneellisesti. 127 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tiukka. Ja sitten kompromissi 15. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrymme kompromissiin 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 142, 43, 44 puolesta vastaan tyhjää Täytyy katsoa tämä vielä koneellisesti. 142 144. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20, kompromissit 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 raukeaa, 150 ja 151 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan vielä koneellisesti. 150-151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei vaan hylätty. Se on hylätty. 153 tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. 153. 153. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 152 pitää äänestää myös, koska 151 hyväksyttiin. Eli menemme taaksepäin puolesta 152 vastaan tyhjää. Taisi olla hylätty. Katsotaan koneellisesti vielä. Ää, tarkistus 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se hylättiin. 153. 153 on hoidettu. 154 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan vielä koneellisesti. 156 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten voidaan mennä kompromissiin 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30a äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169, 170, 41 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 170. Eh, ei vaan. Kompromissi 20. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten menemme 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 se raukeaa. Ja sitten menemme 190, 1, 2, tämän sisältöiset puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hylätty, mutta katsotaan vielä koneellisesti. 199.12 äänestys päättyy ja hylätty juuri ja juuri. Ja nyt menemme sitten 194 ähm, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196-8 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla sama enemmistö, mutta katsotaan. Eli 196-8 äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Sama enemmistö. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 201. Ei vaan anteeksi sittenkin. 199, siitä pitää äänestää. Kaikesta paitsi niin, puolesta vastaan. Tyhjää täytyy katsoa tämä vielä koneellisesti. 199 äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 211 tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan. Katsotaan vielä tämä toinen osa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Ja se, hylä, se hylättiin. Kompromissi, ei vaan ensin 212. 212. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 212. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten kompromissi 37. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 218. Kompromissi 25 oli vielä tässä välissä. Eli 25 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 218 puolesta vastaan tyhjää. No niin, 2.18 koneäänestys on alkanut, päättynyt hylätty tasainen. 219. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ensimmäinen osa 219. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuo toinen osakin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sama enemmistö. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme kompromissiin 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 249 äänestys on alkanut. Luulen, että hylättiin, mutta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 267 puolesta vastaan tyhjää. Hmm. Luulin, että hyväksyttiin. Tarkistetaan koneellisesti. 267 äänestys on alkanut. No, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 274 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 274 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt, hylätty. Seuraavaksi kompromissi 1, johdantoosan kappaleet siis kaiken kaikkiaan. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21, 2 ja 3 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 2, 1, 2, 2, 2, 3 äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. 24 ei tule äänestää. 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 Tästä siis äänestetään. Ensimmäisestä osasta tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27, 8, 9 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30, 31, 32, ei vaan 30 ja 31 korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32, 3334 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44, 45, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 53 koneellisesti äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta. Ei se rauennut, koska edellinen hylättiin. 56 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta. Vastaan tyhjää Mm, luulen, että hylättiin. Tarkistetaan koneellisesti. 57 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Yhdellä äänellä. 61-63. Ei kun yksi jäi välistä. 59 ja 60 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Siis 58, 59, 60 äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 61, 62, 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että hylättiin. 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 ja 66 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 6 äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt, hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan ty. Ja. Six seven is identical. Sorry, no, no, I'm being... Minä tässä nyt hämmennyn aivan kerta kaikkiaan. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 75 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 76, 77, 78 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80. Ei, 79kin erikseen. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää Vaikea sanoa. Tarkistetaan 83 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 84 raukeakin. 85. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vielä loppu puristus, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 Voidaanko ottaa kolmesta kolmeen toista yhtenä ryhmänä? Puolesta? Ei. Jaha, ei sovi. Vastus kolme. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10, 11, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Ja sitten vielä Afetinkin lausunto. Kaikista ei tarvitse äänestää sepä hyvää. Öö, kappale 4 tai olla ensimmäinen, josta on äänestettävä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 5 puolesta vastaan tyhjää. Vaikea sanoa. Viisi afetilta. Koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. No hyväksyttyhän se on. Sitten kappale seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale kymmenen Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kappale 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tällä on vielä Intankin lausunto, pari juttua siinä enää Nämä kappale 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kappale 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä vielä koneellisesti. Inta, kappale 7. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty tasaäänin. Sitten kappale 8 Intalta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin vielä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä, kollegat. Paperitkin tässä putoavat lattialle. Äänestys on alkanut. Has everybody voted? You all have voted. I can... Oletteko kaikki äänestäneet? Kyllä olette. Näin sen täältä. Hyväksytty Niin 21.5. Kiitokset. Suuret onnittelut eh, edustaja Devalle. Tähän on mennyt paljon työtä ja aikaa. Suuret kiitokset tästä kovasta työstä kollegat, äänestykset on toimitettu ja aikaakin jäi vielä jäljelle. Can I remind koordinaattoreita muistuttaisin vielä siitä, että meillä on lounas Alankomaiden ministerin kanssa kello 12.30 jäsenten ravintolassa. Kiitoksia ja jatketaan kello 15.